Hyvät naiset ja herrat. Syyskuun 17. päivän pöytäkirjatekstit on teille toimitettu. Onko jollakulla huomioita tuohon pöytäkirjaan? Ei, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Seuraava asia. Liettuan viranomaiset ovat ottaneet minun yhteyttä Viktor Uspaskihin parlamentaarisen koskemaan